Ekon valiokunnasta olla vastustamatta komission delegoitua säädöstä 8. lokakuuta 2014 liittyen väliaikaisen järjestelmään. Pyritetään maksamaan, että voidaan hallintokulut kattaa yhteisessä kriisinratkaisuneuvostossa. Niinpä äänestämme ehdotuksesta ensi torstaina. Määräaika tarkistuksen jättämisellä on keskiviikkona kello 10. Määräaika erillisille kohta kohdan äänestyksille tai nimenhuut äänestyksille on keskiviikkona kello 16. Ja nyt voimme jatkaa keskustelua tästä tärkeästä aiheesta, naiseen kohdistuva väkivalta. Puolitoista minuutiksi saa puheenvuoron nyt Rova Jimenez Beferril. Eh, gracias, señora presidenta. Kiitos puhemies. Siitä alkaen, kun me olemme täällä puhuneet, niin minä olen pitänyt uhrien suojelua tärkeimpänä asiana. Täällä Naiset kärsivät Euroopassakin väkivallasta ja meidän täytyy nyt nostaa ääntämme heidän puolestaan.